kuin kaikkiin uudistushalukkuuteen nähden myös muualla. Hyvä puhemies, tämä ei riitä, mitä komissio on tehnyt. Kiitoksia kollega Belder. Sitten sitoutumattomista kollega Mölzer. Herra puhemies, me kaikki tiedämme, että Ukraina kuuluu suurimpiin EUn naapurivaltioihin ja että